käynnissä ja sen takia kansalaiset menettävät uskoaan EU:hun. Meidän täytyy todella vahvistaa, ettei se katoa kokonaan. Kiitos. Grazie, la... Kiitoksia. Keskustelu aiheesta päättyy ja äänestys tapahtuu huomenna kello 12. Ora all'ordine del giorno c'è l'interro... Seuraavaksi vuorossa on suullinen kysymys koskien Koillis-Atlantin makrillin kestämätöntä kalastusta ja siksi puheenvuoro edustaa Kalaherille. Viisi minuuttia. Kiitoksia, olen erittäin tyytyväinen, että voin ottaa esille tämän tärkeän kysymyksen. Kestämätön kalastus Koolois-Atlantilla makrillin suhteen. Mitä tulee tähän vastuttomaan toimintaan, että 222 000 tonnia Islannin ja Färsaaren taholta on kalastettu 2013. Tämä on täysin kestämätöntä. Tämä kestämätön ja vastuuton toiminta vaarantaa pitkän aikavälin makrillikannan ja koko pelarkisen kan- lajin. Meidän me olemme itse lopettaneet makrelin kalastuksen tällä alueella. Jos kanta romahtaa Islannin ja Pärsan toimien tuloksena, tällä on valtavan suuret vaikutukset koko EUn e pelarkiselle kalasektorille. Meidän olisi pitänyt oppia jo aikaisemmista ylikalastustapauksista samoin osapuolen taholta. Mutta kuitenkaan mitään ei ole tehty sen suhteen, mitä voi tapahtua. Irlannin osuus makrelista oli 2006 prosenttia ja nyt se on noin 23 prosenttia tänä vuonna. Ja Färö-saaret ovat 46 prosentista nousseet aina 23 prosenttiin. Määrällisesti Irlanti on, on 34 ja Islanti 46 prosentilla kasvattanut osuutta. Se on valtavia lukuja. Islanti ja pääsaaret ovat 52 prosenttia tästä kaikesta saalista siellä. Tämä osoittaa, selkeästi, että molemmat maat ovat tukemassa kestämätöntä kalastustoimintaa ja vastustavat vuonna 2012 säädöksiä. Färsaaret ja Islanti ovat näin poistuneet tästä rannikkovaltioiden sopimuksesta, jossa sovittiin 5000 tonnin kiintiöstä ja hallintosuunnitelmasta. Nyt pyydän teitä, komission jäsen, toimimaan nyt. Teillä on vahva mandaatti toimia. Älkää salliko enää tätä toimintaa. Sillä, että olette saaneet tämän parlamentin antaman mandaatin tämän asiaan. Toivotan, että toimitte välittömästi. Puheiden aika on ohi. Nyt pitää nähdä toimia. Ja toimia pitää tehdä, että tämä teollisuuden ala pelastetaan. puite päätöksessä tehdyt sopimukset, joita tehtiin, niin miksi komissio unohtaa ne koko ajan? Ja näin unohtaa myöskin tämän talon enemmistön. Kyllä komissio varmaankin pitää nähdä, että tämä liikakalastus on mennyt liian pitkälle ja tulee aiheuttamaan suurta vahinkoa teollisuudelle. Ainakin 12 kierrosta on käyty neuvotteluja ja, ja kumpakaan osapuoli ei tehnyt mitään järkeviä ehdotuksia, eikä tule varmaan teekään jatkossakaan niin, jos ei välittömiä toimia tehdä. Minä en sitä suuran Färsaaria ja Islantia, vaan myöskin komissiota. Komissio pitää tehdä. Meidän pitää kestävästi kalastaa makrellia ja sitten komissio voi hyväksyä silloin seuraamuksia tämän jälkeen. Tämä hyväksyttiin vuoden lokakuussa. He ovat lisänneet omia määriään huomattavasti ja komissio pitää tehdä tiukkoja toimijoita union sisällä ja tuen tietenkin tätä, vaikka Espanjaan kohdistuneet toimit, jotka ovat aiheuttaneet sen, että kalastus on ollut kestävää. EUn kalastus, kalastuskomitea myöskin katsoi asiaa ja antoi tähän oman lausuntonsa. Islanti ja Fär-saaret eivät ole toimineet vastuullisesti. Ja he ovat näin vähän ajattaneet sen, että heidän kiintiönsä pitäisi vähentää 25 prosentilla. Komissio pitäisi toimia ennalta ja tukea kestävää kalastusta ja kestäviä kalastustasoja. Tämähän tuli, oli meidän ehdotuksemme, mutta tätä ei ollut huomioon komission taholta komissio ei ole tähän mennessä vielä onnistunut toimimaan tehokkaalla ja soveltuvalla tavalla, jotta tällainen törkeä, kestämätön kalastustoiminta saataisiin kuriin. Nyt tarvitaan toimia, eikä puheita. Teillä on ottu vahvat toimivaltuudet. Tämän talon toimivaltuudet. Minä menetän nyt yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen. Uskon tässä. Kertokaa meille hyviä uutisia ja kertokaa, että aiotte katsoa sitä, mitä parlamentti on täällä päättänyt. Grazie. La parola alla... Kiitoksia paljon. Ja sitten komission edustaja Damanaki. I would like to thank Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin, puhemies, haluaisin kiittää edustaja Gallagheria tämän tärkeän aiheen esille ottamisesta. Olen hyvin perillä Islannin ja Färsaarten liikakalastuksesta aiheutuvista seurauksista kalakannoille. Ja voin todeta, että olen samoilla linjoilla huolen, hu, huolenne kanssa, jotka liittyvät näiden toimenpiteiden merkityksestä kalastajille ja paikallisyhteisöille. Pienet kalastusalukset ja pienkalastajat ovat siinä tilanteessa, että heillä ei ole muita vaihtoehtoja, joten olen samaa mieltä, että tilanne on hyvin, hyvin hankala. Joten me seuraamme tilanteen kehittymistä hyvin huolella ja pyrimme monia eri reittejä pitkin painostamaan Islantia, Islannin hallitusta ja Färsaarien hallitusta myös jotta saisimme aikaan muutoksen näiden maiden politiikassa. Ja toivottavasti lopulta, aikaa se varmasti vie, voisimme palata neuvottelupöytään, jonka ympärillä ovat kaikki rannikkovaltioiden sopimuksen osapuolet. Tällä hetkellä tilanne ei ole vielä se, joten täytyy katsoa, mitä asialla voidaan tehdä. Sitten jos ihan lyhyesti kerron toimintavaihtoehdot tietenkin Kauppasanktiot ovat yhtenä vaihtoehtona pöydällä, mutta meidän täytyy tarkkaan miettiä monia hyvin tärkeitä tekijöitä tähän liittyen. Ensinnäkin täytyy miettiä niitä oikeudellisia ehtoja, jotka meidän täytyy täyttää, ja toiseksi täytyy miettiä toimenpiteittemme ajoitusta. Voin omasta puolestani todeta, että keskustelemme tällä hetkellä jäsenvaltioiden kanssa mahdollisista toimenpiteistä. Ensi viikolla tapaan Norjan ministerit Brysselissä ja toivottavasti pääsemme yhteiseen päätökseen asiasta. Haluaisimme saada tästä aiheesta Norjan hallituksen kanssa aikaiseksi yhteisen päätöksen. Haluaisin sanoa kuitenkin, että komissio on jo tarkastellut prosessiin liittyviä aspekteja, jos ja kun halutaan nopeuttaa tätä menettelyä. Ja jos päätämme edetä tällä tiellä, niin olemme jo valmistautuneet nopeuttamaan menettelyä. Ja haluaisin vakuuttaa teille, että me tulemme kaikille teille, jotka olette asiasta kiinnostuneita tiedottamaan, kuinka Norjan hallituksen kanssa käydyt keskustelut menivät. Mitä sitten tulee Skandinavian silliin, niin tilanne on aika selkeä. Valitettavasti, näin voidaan sanoa. Komissio tietysti pahoitteli 26. maaliskuuta Färsaarien antamaa ilmoitusta, jonka myötä he päättivät yksipuolisesti yli kolminkertaistaa kiintiönsä. Tämä on tietenkin sellainen asia, jota ei voida hyväksyä. Ja tietysti on erittäin valitettavaa, että he vetäytyivät neuvottelupöydästä. Eli komissio on yhteisessä kannanotossaan ilmaissut huolensa ja pyytänyt Färsaarta peruuttamaan edellä mainitut toimensa välittömästi. Muutoin tämän tärkeän kalakannan terveys ja elinkelpoisuus vaarantuu vakavasti. Ja koska kokonaistilanne on selkeämmin nähtävissä, niin olen antanut vihreää valoa komission sisäisen menettelyn avaamiseksi, jotta voitaisiin käyttää kauppaa koskevia toimenpiteitä Färsaaria vastaan, Että tämä menettely on nyt avattu. Kiitoksia. Kiitoksia puhujille. Ja seuraavaksi PPN edustaja Paleisa puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. On hienoa, että saan puhua tänään Islannin kalastuksesta, koska se on johtanut hankaluuksiin suhteissamme. Tämä makrillin liikakalastus ei todellakaan edesauta yhteistyötämme, koska Islanti ei huomioi tiettyä yhteistyöhenkeä, joka pitäisi. Tähän pitää puuttua lähitulevaisuudessa. Jos tällä tavalla jatketaan, kalastus menee liian pitkälle. 35 prosentilla ylitetään ja lisäksi nämä lajit ovat uhattuna. Siksi Islannin käyttäytyminen pitäisi ottaa esille liittymisneuvotteluissakin. Täytyy pitää mielessä se, että EUlla olisi kyllä menettely, jolla voitaisiin asettaa tiettyjä kauppapoliittisia pakotteita. Nyt on todella Islanninkin ymmärrettävä se, että kaikkia jäsenvaltioita ja ehdokasvaltioita koskevat samat säännöt. Me tarvitsemme hyvää yhteistyötä ja myöskin on oltava luottamuksen arvoisia ja Islannin on osoitettava, että se haluaa turvautua EUn ratkaisuihin jatkossakin. Thomas. Ja sosialistien puolesta edustaja Thomas puolitoista minuuttia. Merci, madame la Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat eurooppalaisten kala, kalastajien toimet makrillikantojen suhteen ovat esimerkillisiä, vaikkakin vuonna 2006 makrilli, siis makrillikannat olivat historiallisen suuret vuonna 2006. Tämä johtuu ponnisteluista. Vaikkakin massa tämän lajin kohdalla on alkanut kasvaa, niin Islannin ja Färsaarten toimet ovat heikentäneet tilannetta uudelleen. Myöskään kiintiöitä ei ole kunnioitettu ja siksi eurooppalaisten kalastajien tilanne on nyt hyvin uhattuna. Ranskassa yli 2000 alusta kalastaa makrillia sivu, tai yhtenä lajina, myöskin yhdistynyt kuningaskunta ja muut maat. Ja voi, tämä voi johtaa siihen, että ähm, kalast, tämä kiintiö ylittyy ja siksi saalis onkin heitettävä takaisin mereen ja tämä johtaa sitten pahoihin jännitteisiin. Eurooppalaiset kalastajat ovat ainoita, jotka ovat tällä alalla tehneet hyvin ja siksi komission jäsen enää ei saa odottaa. EUn toimielinten on todella kannettava vastuunsa lainsäätäjänä ja puututtava siihen, että ympäristöongelmista ja asetetaan taloudellisia pakotteita niille, jotka eivät noudata kestävän kalastuksen periaatteita. Ja Lisäksi pitäisi myöskin yleisesti asettaa syytteeseen sellaiset, jotka eivät näitä periaatteita kunnioita. Kiitos. E, Kiitokset ja sitten vihreiden puolesta edustaja Axton minuutti. Thank you, uh, Kiitoksia, komissiarustaja. Hyvä, että keskustelemme tästä aiheesta. Jääkin nyt kuulemme, että edistymme makrelin suhteen, joka on hyvin tärkeä kala taloudellisesti Skotlannille. Ja tämä on kuitenkin vähän turhauttavaa, koska oikeastaan EUn lainsäädäntö on hyvin tiukkaa, kun katsomme omia kalastajiemme heidän toimintaan. Tämä on joustamatonta, hyvin vaikea toimia menestyksekkäästi tämän säännöstön puitteissa. Tämä aiheuttaa meille kyllä sisäisesti ongelmia, mutta ei auta sitten kuitenkaan tällaisten kiistojen ratkaisussa. Skotlannin eh, ensimmäinen kalastusministeri ehdotti, että, että ehkä voitaisiin välittäjä niin nimetä, että voitaisiin luoda sopimus tähän ongelmaan ja voitaisiin päättää neutraalilla tavalla tämä kiista objektiivisesti. Ja, ja hyvä, että tätä on vielä unohdettu tässä on ilmeisesti edistytty tähän mennessä olemassa olevien keinojen puitteissa. Grazie per le... Kiitoksia. Ja sitten ECRn puolesta edustaja Görling puolitoista minuuttia. Thank you, Madam President. In the UK... Kiitoksia puhemies. Yhdistyneissä kuningaskunnissa ja varmaan muissakin jäsenvaltioissa ihmiset haluavat ostaa ja syödä yhä enemmän sellaista kanaa, kalaa, joka on peräisin kestävistä kannoista. Koilliskanna, makrelikannan elpyminen oli saavutettu tehokkailla toimilla vuonna 2006 ja sitä alkoi olla ravintoloiden ruokalistoilla tarjolla. Nyt tämä tilanne on vaarantunut Färsaarien ja Islannin takia. UK pelagisen laivaston tilanne on, kalastuslaivaston tilanne on tulossa yhä hankalammaksi. Kukaan ei vielä sano, että kalakanta olisi romahtamassa, mutta epäilemättä tämä tulee tapahtumaan, kun sopimusta ei ole. Kuitenkin hinnat ovat jo romahtaneet. Kalastajat Euroopassa, jotka käyttäytyvät hyvin ja noudattavat sääntöjä, saavat puolet niistä tuloista, mitä saivat kaksi vuotta sitten, joten pyydän kollegoita vastaamaan ilmeiseen kysymykseen, miksi komissio ei ole onnistunut saamaan aikaiseksi asianmukaista sopimusta Färsaarten ja Islannin kanssa. Ja kuusi kuukautta sitten komissio ei ryhtynyt toimiin muuttaakseen näiden valtioiden käytöstä. Ja lopuksi, mitä komissio aikoo tehdä rannikkovaltioiden sopimuksen elvyttämiseksi? Kiitoksia sitten muut puhujat. En usko, että edustaja Kuun on nyt paikalla, joten on seuraavaksi puheenvuoron edustaja Sanchez Presedolle puolitoista minuuttia. Eh, Kiitoksia, puhemies. Kyseessä on se, että pidetään YK on kansainvälisistä merimääräyksistä ja myöskin otetaan kalakanta ja liikkuvia kalakantoja koskevia sopimuksia. Tässä tarvitaan kiinteää yhteistyötä kaikkien rannikkovaltioiden kesken ja kaikkien niiden valtioiden kesken, jotka kalastavat tällä alueella. Kyseessä on Koillis-Atlantin, Makrilli, EU, Islannin ja Norjan ja Fär-saarten kesken. Ja vuodesta 2010 nähdään, että vuodesta 2006 eh, nähden Fär saaret ovat kuusinkertaistaneet ja islantilaiset 26 kertaistaneet omat pyyntimääränsä. Tämä kyllä vaarantaa näiden kantojen kestävyyden. Ja tämä myöskin vaarantaa muiden maiden oikeudet EUn sisällä. Täällä on huomattavaa tyytymyttä tyytymättömyyttä kalastusalalla ja nyt pitää toimia. Ensinnäkin meidän pitää taata se, että säännöistä pidetään kiinni ja sopimuksista pidetään kiinni. Sisäinen kiintiöiden jako pitää katsoa ja taloudellinen toiminta pitää taata. Ja tietenkin pitää katsoa, että tehdään uskottavia valvontatoimia tämän takaamiseksi. Meidän pitää vähän miettiä, mitä tässä on vaakalaudalla. Meidän pitää todeta komission jäsenen selkeästi, että tässä tarvitaan ratkaisuja asian hoitamiseksi. Totta kai on hyvä, että keskustellaan, käydään vuoropuhelua, mutta tarvittaessa pitää tarttua myöskin kovempiin toimenpiteisiin, muihinkin mahdollisuuksiin, sillä tämä kestää kauan ennen kuin neuvottelut saadaan loppuviedyksi. Kiitoksia. Sitten edustaja Karek, puolitoista minuuttia. Hyvä komission jäsen, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin kertoa olevani pettynyt monessa syystä tämän asian syhteen, mitä tulee erityisesti rannikkovaltioiden sopimukseen. Färsaaret, Norja, Islanti, joilla on yhteisiä etuja eu valtioiden kanssa, olivat pitkään noudattaneet yhteistä sopimusta ja ajaneet yhteisiä etuja. Nyt kuitenkin Färsaarten ja Islannin kalastustoiminta johtaa makrillikantojen liikakalastukseen ja kiintiöitä on suuresti nostettu aiempaan mennettynä. Islanti on nelinker- nelinkertaistanut kiintiönsä parissa vuodessa ja myöskin Islanti on moninkertaistanut kiintiönsä parissa vuodessa. Ja tämä koskettaa ihan kaikkia alan toimijoita. Ensinnäkin valtamertemme kestävä kehitys on uhattuna. EU:ssa yleensä hyväksytään ja kunnioitetaan tiukkoja kalastuskiintiöitä, koska EU haluaa todella suojata kalakantoja. Mutta mitä EU sitten tekee, kun tätä ei noudatetakaan muissa maissa? Meillä on olemassa menetelmä, jolla voidaan asettaa pakotteita niille maille, jotka eivät yhteisiä kiintiöjärjestelmiä noudata tai yhteisiä kalakantojen suojeluperiaatteita noudata. Ja nyt komission pitäisinkin ryhtyä toimiin, jotta Färsaaret ja Islanti saataisiin takaisin järkiinsä, etenkin kun Islanti haluaisi liittyä EUn jäseneksi. Grazie. Catch. Kiitoksia sitten puheenvuorot ilman puheenvuorovarauksia. Edustaja Patraunives ensimmäisenä. Presidente, senhora comissária, a situação que hoje aqui debatemos é grave. Trata-se de uma tomada de decisão. Kiitoksia puhemies. Tilanne, josta puhumme, on hyvin vakava. Islannin tekemä oma päätös makrellin kiintiöistä. Tällä on hyvin negatiivisia vaikutuksia taloudellisesti ja ympäristöllisesti kaikille niille maille, jotka kalastavat näitä resursseja. Tilanne on vain huonontunut koska yksipuolisia päätöksiä tehdään edelleenkin. He ovat jakaneet kiintiöitä hyvin vastuuttomasti, joten meidän pitää nyt pyrkiä olemaan myöskin tehokkaita omissa vastauksissamme. Meidän pitää asettaa pakotteita tähän selkeään jatkuvaan rikkomiseen, sääntöjen rikkomiseen. Komissio on ollut hyvin ympäristöystävällinen näissä asioissa, mutta tämä on haitanut omaa laivastoamme. Jos te haluatte kestävyyttä, niin meidän pitää tehdä jotain. Tehkää jotain, te, jos teillä on mahdollisuuksia siihen. Tässä on nyt tehtävä jotain. Mitä tuloksia olette saaneet aikaiseksi? Taatkaa, että tässä on joku, joku kannustin takana, kun keskustelette näiden kahden maan kanssa. Ja edustaja Nikolesku.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 Meillä pitäisi olla samanlainen tiukka suhtautuminen Mustanmeren kalastukseen. Siellä kalastustoiminta ja kalastusolosuhteet ovat hankalat, koska vain kaksi, eh, eh, kuusi rannikkovaltiota siellä kuuluu Euroopan unionin. Siksi meidän pitäisi toimia aktiivisemmin ja määrätietoisemmin. Valitettavasti kuitenkin vuoropuhelu kolmien maiden kanssa ei ole tyydyttävää. Haluaisin myöskin lopuksi todeta, että Kiina kalastaa 12 kertaa enemmän kuin kaikki YK jäsenvaltiot yhteensä. Ja nämä, näistä kaloista tulee paljon tai suuri osa Afrikan rannikoilta. Ja tämä ei ole mikään hyvä asia EUlle. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten edustaja, edustaja Van Nistelrooy. Eh, eh, Puhemies ja komission edustaja Damanaki ei ole niin pitkänkään aikaa siitä, kun keskustelimme täällä uudesta kalastuspolitiikasta, jonka pitäisi olla kestävää, pitäisi olla kestävää, mutta jonka pitäisi pitää yllä myös kalastajien tulot siedettävällä tasolla. Nyt asiat ovat eh, suistuneet pois raiteiltaan Färsaarten ja Islannin kanssa. Ja kuinka me pystymme selostamaan tämän tilanteen makrelin kalastajille Hollannissa hinnat ovat romahtaneet ja kuinka pitkälle olette edenneet toimenpiteessänne, hyvä komission edustaja. Toiseksi, jos EU argumentoi, että sopimus, johon nämä rannikkovaltiot kuuluvat, niin Islantihan on yksi näistä EUn mahdollisista tulevista jäsenvaltioista, niin sillä täytyy tehdä selväksi, että sen täytyy noudattaa sopimuksen sääntöjä. President, just like to add um, on to what Mr. was... Kiitoksia, haluan jatkaa tässä, mitä edustaja Nisteroi totesi. Komissio pitäisi ottaa huomioon, mitä minä ja herra Hudson totesimme, että tämä on kansainvälinen välittäjä saada mukaan. Tämä on yksi asia, mitä se katsoa. Ja toiseksi vielä, muutkin ovat täällä ottaneet esille sen, että Neuvottelut Israelin jäsenyydestä käydään tällä hetkellä. Nehän jatkuvat edelleenkin. Ja kun komissio on tässä niin mukana, niin täällä on myöskin ensi viikolla kokous, niin eikö, ja on myöskin vaalit tulossa, ja kun vaalit ovat sitten menneet, niin eikö sekä sen jälkeen mahdollisuus toivoa, että Islanti ottaa ehkä vähän myönteisemmän kannan tähän asiaan ja ottaa huomioon myöskin kalastusasiat neuvotteluissa. Ja näin voitaisiin ratkaista hyvin kiireinen asia. Ja kuten kollega täällä totesivat, että tämä on kestämätön tilanne, missä, missä me tällä hetkellä olemme. Pitää nyt todellakin tarttua toimeen. Davis. Kiitoksia sitten edustaja Davis. Thank you, President. Mrs. Styler made... Kiitoksia puhemies. Edustaja Styler puhui erittäin oikein. Islannilla on hyvä maine kestävänä kalastuksen harjoittajana, ja tämä on nyt vaarantumassa peruuntumattomasti. Olisin iloinen, jos Islanti liittyisi Euroopan unioniin, mutta me tiedämme, että nuo neuvottelut ovat hyvin herkkäluontoisia. Kun vaalit ovat ovella, niin ei, en, en tiedä olisiko komissiolla painetta tämän asian suhteen tällä hetkellä, mutta kysyisin Steinerilta, että uskooko hän, että jos me emme pysty jatkamaan neuvotteluja varmistaaksemme kestävän kalastussopimuksen EUn ja Islannin välillä, niin onko, ovatko nuo neuvottelut vaarassa jollakin tavalla. Ja en nyt tässä esitäkään tästä asiasta tämän provokatiivisempia kysymyksiä. Grazie. La parola alla commissaria Damanaki, prego. Ja sitten komission edustaja Damanaki. The commission does not want to... Kiitos. Komissio ei halua mihinkään vaalikampanjoihin puuttua Islannissa ja tämä täytyy tehdä heti aluksi selväksi. Nyt sitten itse asiaan. Haluaisin kiittää teitä kaikkia näistä kommenteista ja haluaisin toistaa sen, että me todella teemme paljon työtä, jotta voisimme painostaa Islantia ja Färsaaria, että ne palaisivat neuvottelupöytään ja saisimme aikaiseksi sopimuksen makrillikantojen ja Atlantin sillin suojelemiseksi. Mitä sitten voimme tehdä? Pyrimme kahdenvälisiin toimiin, myöskin kansainvälisillä foorumeilla pitäisi puhua tästä. Me emme jätä mitään ehdotusta huomioimatta. Esimerkiksi jonkinlainen sovittelija voisi olla – Kaikkien täytyy kuitenkin hyväksyä se. Meidän täytyy sitten myöskin sovittelutulos myöhemmin hyväksyä. Eli meidän täytyy saada kaikki vakuuttuneeksi sopimuksesta ja hyväksymään se. Mutta joka tapauksessa emme jätä mitään vaihtoehtoa huomioimatta. Ja kaikki, kaikki puhujat korostivat sitä, että tätä uutta asetusta kauppaa poliittisista pakotteista pitäisi noudattaa ja soveltaa. Sanoisin kuitenkin, että meidän on oltava varovaisia, meidän täytyy huomioida huomioida aikarajoitukset ja lisäksi tarvitsemme liittolaisia. Joka tapauksessa aion puhua ensi viikolla Norjan ministerin kanssa kun hänet tapaan. Aion puhua makrillikantojen tilanteesta ja myöskin päätöksenteosta. Meidän täytyy todella ottaa norjalaiset tähän mukaan. Me tarvitsemme heitä. Muuten tuloksesta ei tule niin hyvä kuin olisi mahdollista. Sitten taas tämä Atlantin silli tilanne Atlantin Skandinavian silli, siinä tilanne on vähän erilainen. Olen antanut vi- näyttänyt vihreää valoa, jotta komissio voisi sisäisesti aloittaa kauppasanktiomekanismin täytäntöönpanon Färsaaria vastaan. Ja siinä tapauksessa, että, neuvottelu, että he ovat poistuneet neuvottelupöydästä. Kiitos. Kiitoksia komission edustajalle. Keskustelu on nyt päättynyt ja siirrytään seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on Chisisterin mietintö koskien Euroopan verkko- ja tietoliikennepalveluiden